Ranskan tasavallan viranomaiset ovat tehneet kaksi pyyntöä parlamentaarisen koskemattomuuden poistamiseen liittyen Steve Briorin ja Sophie Montellin kohdalla liittyen selvityksiin Nanternin Tribunal de Grande Instanceissa. Ja työjärjestyksen mukaisesti nämä toimitetaan oikeusjärjestön valiokunnan parlamentissa, joka on täysval